Hyvät kollegat, pyytäisin jatkamaan keskusteluja salin ulkopuolella. Siirrymme nyt äänestysselityksiin. Herra Sarius Volski ja herra Grzyb, herra Brock,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 No niin, siirrymme siis nyt äänestysselityksiin. Ensimmäiset selitykset koskevat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. IFRS 9. Annan puheenvuoron Kristiina Morvaille yhdeksi minuutiksi. Nemzetközi. Kansainvälisen tilinpäätösstandardin koskevan mietinnön äänestyksestä voivat äänestäjät kysyä, millä perusteella ylipäätään pitää äänestää